Bien, mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Minä johdan tätä kokousta Rouva Greslen kanssa. Tämä on kaksiosainen, niin että voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä. Ensinnäkin 10.30, 10, 55, asti. Kuulemme parikymmentä minuuttia budjettipääosastoa ja sitten parikymmentä minuuttia kysymyksiä ja vastauksia ilman puhujalistaa. Komissio saa viisi minuuttia vastatakseen ja enintään 15 minuuttia kysymyksiin. Sitten toinen osio, 20 minuuttia kuullaan budjettivalio, budjettipääosastoa, sama menettely. Puhujalista ei ole 15 minuuttia kysymyksiin ja 5 minuuttia komissiolle vastauksia varten. Lopuksi vielä johtopäätökset ja mitä voidaan ottaa opiksi. Rova Gressel ja Ashworth hoitavat sen osan. Meidän täytyy tiukasti noudattaa aikataulua Rova Gresslen kanssa. Voimme tarvittaessa esittää myös kysymyksiä ja niin, että sihteeristö budjetti- ja talousalueen valvontavaliokunnassa hoitavat ne sähköisesti tammikuun loppuun mennessä, ellei suullisia vastauksia saada. Me haluamme komissiolta konkreettisia esimerkkejä kahdeksan tässä teeman ympärillä ja mitä merkittäviä muutoksia on tulossa nykyiseen MRK, mitä ehdotuksia on tulossa. Ryhmien varjoesittelijät ovat SDstä Vladiv Manka, Aldesta Lesni Ali, Guesta Liadi Rada, Vihreistä Indrek Tarant, talousarvovaliokuntansa kansanpuolueesta Petri Sarvamaa, SDstä Ines Alaja Sender, Aldesta sama varjoesittelijä Ali, vihreistä Bart Stas. valiokunnat joita on yhdeksän, ovat saaneet tiedon myös tästä esittelystä. Yhteistyön pöytäkirja on tehty 54 artiklan nojalla viiden kanssa. Se on vahvistettu puheenjohtajakokouksessakin 12. tammikuuta yhteisymmärryspöytäkirjassa on myös aikataulu lyöty lukkoon niin, että hyväksytään lopullinen mietintö 11. toukokuuta niin, että maaliskuussa saadaan luonnos budjetin ja kontien yhteisessä kokouksessa. Varmaankin 30. maaliskuuta, rouva puheenjohtaja, te voitte nyt ehkä esitellä komission. Komission edustaja on herra Olivia Varyk. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä aloittisin heti tästä esityksestämme, sillä uskoakseni meillä on hyvin vähän aikaa. Eli keskitymme tässä tämän aamuisessa esitelmässämme muutamiin keskeisiin kohtiin, sillä aikaa ei ole kovinkaan paljon. Aloittaisimme katselemalla sitä, miten sääntöjä yksinkertaistetaan avustusten saajien kohdalla, sitten yksittäiset, yksittäiset tarkastukset, sitten toimien yhdistetyt toimet ja raportoinnin virtaviivaistaminen sekä kansalaisten osallistuminen. Nämä ovat niitä avainkohtia, joista haluan puhua tänään. Eli aloitan hyvin tärkeästä kohdasta, eli varojen saajien sääntöjen yksinkertaistamisesta. Tämä oli yksi tärkeimpiä kohtia, joka tuli esille julkisessa kuulemisessa, eli edunsaajien ehtoja tai sääntöjä pitää yksinkertaistaa. Eli haluamme vähemmän sääntöjä ja yksinkertaisempia sääntöjä, koska olemme vakuuttuneita siitä, että näin riski, virheriski ja kustannukset vähenevät eivät pelkästään kansalaisille, mutta myös hallinnolle. Eli olemme keskittyneet yksinkertaistamiseen koko tämän kustannussyklin aikana, eli katsomme varojen käyttöä ja arviointia ja ennakko- ja jälkikäteistarkastuksia ja maksua. Olemme keskittyneet tulos- ja ehtopohjaisiin maksuihin. Olemme ehdottaneet, että poistetaan tämä voittoa tavoittelemattomuuden periaate ja yksinkertaistetaan kumuloimattomuussääntöä. Eli haluamme käyttää myös enemmän yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Miksi? No koska haluamme vähentää raportointia, haluamme keskittyä siis tuloksiin, haluamme välttää, että jälkikäteen vaihtoehtoisia tai yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja haastettaisiin. Eli komission ehdotus ei mitenkään tässä lisää kuluja automaattisesti. Katsotaan nyt näitä muutoksia yksi kerrallaan konkreettisesti. Mitä olemme tehneet hakuvaiheessa mahdollisten edunsaajien elämän helpottamiseksi? No, olemme vähentäneet tarkastusvaatimuksia, eli kaikki hankeavustukset, jotka ovat yli 750, 750 000 euroa, niistä tarvitaan tarkastukset ja me, me olemme tämän vaatimuksen siis poistaneet ja nyt me luotamme näihin kansallisiin tarkastusvaatimuksiin. Me emme halua etukäteen esittää tarkastusvaatimuksia. Nämä tulevat siis sen pelkästään jälkikäteen ja sitten kun varat on käytetty. Eli ei etukäteistarkastuksia, kun ei edes vielä tarkasti tiedetä, saako EU-varoja. Ja me olemme poistaneet kumuloimattomuussäännön tarkastukset. Me hyvin, vain hyvin ö, tarkoissa tapauksissa, siis emme tarkista kumuloimattomuussääntöä esimerkiksi sellaisten luonnollisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat eniten tarpeessa. Ja sitten luontoissuoritukset, ne ovat nykyään tukikelpoisia kustannuksia, jos niitä ei pidettäisi tukikelpoisena kustannuksina, niin silti nekin, nekin pitäisi tarkastaa. Eli ja nyt haluan muuttaa tätä, jos nämä eivät ole tukikelpoisia kustannuksia, niin niitä ei tarvitse tarkastaa. Tämä on melko selkeä yksinkertaistaminen. Aikaisemmin kaikkien tahojen piti antaa tietoja operatiivisesta ja kustannuskapasiteetista. Me olemme tämän vaatimuksen poistaneet esimerkiksi silloin, kun luonnolliset henkilöt saavat suoraa avustusta. Ja sitten konkreettisia esimerkkejä luontosuoritusten kohdalla. Siihen palaamme vielä, kun katsomme tätä vapaaehtoistyötä. Eli hakuvaiheen yksinkertaistaminen ei tapahdu mitenkään tyhjiössä. Se tapahtuu tässä puitteistossa, nimittäin siinä, että komissio siirtyy sähköiseen hallintoon, eli me olemme siirtymässä sähköisiin avustuksiin, eli perustuen H2020 esimerkkiin olemme luomassa sähköistä järjestelmää. Me haluaisimme myös harmonisoida menettelyjä uusien sukupolvien maksuohjelmissa. Eli tässä näette myös, että kyse on kaiken kaikkiaan yksinkertaistamisesta ja hallinnon sähköistämisestä. Sitten siirrymme maksuvaiheeseen. Mitä olemme tässä vaiheessa yksinkertaistaneet? No ennen kaikkea tässä on kyse yksinkertaistetuista kustannusvaihtoehdoista. Nämä ovat siis kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteitä korvauksia nämä vaihtoehdot. Miksi olemme sitä mieltä, että olisi parempi käyttää enemmän tällaisia yksinkertaistettuja vaihtoehtoja? No koska silloin voidaan keskittyä tuloksiin, voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja voidaan tarjota joustavuutta. Tämä on todella perustavanlaatuinen muutos komissiossa, jopa kulttuurillinen muutos. Eli tulee nyt siis sääntö, jonka mukaan joko keskitytään tuloksiin ja käytetään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja tai sitten ei, mutta jos näin ei tehdä, niin sitten pitää selittää, miksi näitä vaihtoehtoja ei haluta käyttää. Kun katsotaan yksityiskohtaisemmin näitä yksinkertaistamisia, niin voidaan sanoa, että tällä hetkellä on tällainen niin sanottu panoksiin keskittyvä lähestymistapa, eli katsomme, mitkä ovat tietyn toimen kustannukset, eli katsomme esimerkiksi henkilöstön yksikkökustannuksia, esimerkiksi sellaisia henkilöstöä, joka kouluttaa nuoria yrittäjiä. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti? No sitä, että nämä kertakorvaukset maksetaan koko tämän koulutuksen kustannuksesta. Eli me katsomme, montako nuorta on saatu koulutettua. Eli käytämme kertakorvauksia, jotka kattavat koko toimen. Muita sisäisiä yksinkertaistamisia sitten. Nykyään koko komission kollegoon pitää hyväksyä nämä yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot, ja tähän menee kaksi kuukautta aikaa. Ja nyt kun yksinkertaistamme tätä niin, että tulojen ja menojen hyväksyjä hyväksyy, niin silloin siihen menee vain kaksi viikkoa. Sitten yksinkertaistettuja kustannusvaihtoja voidaan nyt käyttää myös uusilla alueilla, sellaisilla alueilla, sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole tilasto- tai historiallisia tietoja, niin silloin me ehdotamme, että voidaan käyttää asiantuntijalausuntoa. Eli tällaisenkin tapauksessa voitaisiin käyttää yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Seuraava elementti on hyvin tärkeä, nimittäin näiden yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen soveltamisala. Nykyään ne pätevät vain yhteen tiettyyn ohjelmaan. Tulevaisuudessa me ehdotamme, että ne pääsisivät tiettyyn toimeen kautta kaikkien ohjelmien. Eli esimerkiksi nykyään yksikkökustannukset, jotka kattavat matkakustannukset tietyn EU-hankkeen kohdalla, eh, ne katsotaan sen ohjelmakohtaisesti, mutta tulevaisuudessa yksikkökustannukset kattaisivat matkakustannukset kautta kaikkien ohjelmien. Tämä on siis myös yksi yksinkertaistamistoimi toimi edunsaajille. Katsotaanpa muita tapoja yksinkertaistaa avustuksia. Nämä ovat siis maksumuotoja, jotka eivät äh, perustu kustannuksiin, vaan tuloksiin, eli ne maksetaan silloin, kun tuloksia konkreettisesti tulee. Aina tämä ei ole mahdollista, olemme hyvin tietoisia tästä. Tämä siis pätee vain tietynlaisiin toimiin. Annan kaksi esimerkkiä. Ensimmäiseksi toimi, jolla luodaan kannustimia sen sijaan, että suoraan maksettaisiin edunsaajille. Eli ei välttämättä saa avustusta, tietty tuottaja ei saa avustusta tietynlaisen viinin tuottamiseen, vaan kannustettaisiin tätä viinin valmistajaa valmistamaan kestävällä tavalla. Esimerkiksi uusiutuvalla energialla. Tämä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki, joka tällaista maksusta, jotka eivät liity suoraan näihin kustannuksiin, nimittäin esimerkiksi AMIF-rahasto, jossa maksetaan per uudelleen sijoitettu pakolainen. Eli tässä, tässä ei siis ähm, äh, makseta tietystä kustannuksesta vaan äh, per pakolainen, joka on uudelleen sijoitettu. Toinen elementti, joka on tärkeä, kun kerromme asiasta kansalaisille, on se, että haluamme osallistaa kansalaiset EUn talonarvion toteuttamiseen, siis kaikilla, kaikilla tasoilla suorassa, epäsuorassa ja jaetussa hallinnossa. Voimme esimerkiksi ottaa huomioon kansalaisten mielipiteen siitä, mihin he haluavat tarkalleen ottaen EU-varojen menevän. Esimerkiksi infrastruktuurin suhteen, haluavatko he mieluummin uuden aukion vai uuden lastentarhan. Eli tämä voidaan nyt ottaa huomioon. On myös tärkeää kansalaisille se, mitä ehdotamme vapaaehtoistyön kohdalla. Kansalaisjärjestöt valittavat usein sitä, että vapaaehtoistyötä ei usein oteta tarpeeksi huomioon, ja nyt me ehdotamme, että tämä otettaisiin huomioon. Seuraavalla tavalla. Me nimittäin emme halua rangaista kansalaisjärjestöjä siitä, että kansalaisjärjestö käyttää vapaaehtoistyötä, mutta kansalaisjärjestöille ei kuitenkaan makseta myöskään vapaaehtoistyön käyttämisestä. Katsotaanpa esimerkiksi kansalaisjärjestöä, joka tekee syrjinnän vastaista työtä. Tässä toimesta tulee kustannuksia 150, katetaan Vapaaehtoistyöllä 30 tulee henkilökunnasta ja 20 välineestä. Yhteisrahoitusaste on 80, eli nyt sitten kansalaisjärjestö voisi saada 40, mut, ja, ja nyt kansalaisjärjestö voisi saada korkeinta 80, mutta tässä tapauksessa kansalaisjärjestö saisi 50, eli yläraja olisi siis tämä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että me katamme kaikki kustannukset kyllä, mutta kansalaisjärjestölle ei makseta vapaaehtoistyöstä. Mutta tämä siis tarkoittaa sitä, että emme ö, syrji kansalaisjärjestöjä sen perusteella, että ne käyttävät vapaaehtoistyötä. Ja sitten voittaa tavoittelemattomuuden periaatteen poistaminen. On tärkeää palata tähän aiheeseen, sillä se on aiheuttanut paljon kysymyksiä. Tälle poistolle on rajoja, nimittäin perustavanlaatuinen raja on se, että koskaan ei makseta enemmän kuin tukikelpoiset kustannukset. Se on selvää. Me emme koskaan salli sitä, että kumuloidaan EU-varoja syyt sille, miksi me emme pidä tätä kovinkaan suurena ongelman, on se, että nykyään voittoa tuottavat ohjelmat, niitä ei enää rahoiteta avustuksilla, vaan muilla rahoitusvälineillä. Eli avustukset rajoitetaan sellaisille aloille, joissa ei tavoitella voittoa. Ja sellaisille aloille, joissa voidaan käyttää pelkästään avustuksia. Ne alat, joilla voidaan käyttää rahoitusvälineitä, niillä pitäisi käyttää ensisijaisesti rahoitusvälineitä, sillä EU-talousarvio on rajoitettu. Katsotaanpa tämän tavoittelemattomuuden säännön poistamisen vaikutuksia. Tehän näette, miten isoja isoja toimia pitää tehdä, jotta voittotavoittelemattomuus voidaan tarkastaa, pitää katsoa näitä syntyneitä kustan, äh, tukikelpoisia kustannuksia, sitten pitää katsoa kumuloitumattomuutta, ja sitten pitäisi katsoa, minkälaista tuottoa on syntynyt, ja sitten saamme loppusumman aikaiseksi. Tämä prosessi on hyvin pitkä ja hankala tulevaisuudessa tulevaisuudessa me lopetamme tähän kohtaan kolme ja kaikki loput jätetään pois. Varmasti voitte myöhemmin katsoa vielä tätä kuvaa tarkemmin, sillä valitettavasti kuva on hyvin pieni tässä. Mutta tämä esimerkki siis osoittaa, että EU-rahoitus on hieman korkeampi, mutta ei merkittävästi korkeampi, ja byrokratiaa saada poistettua paljon sekä edunsaajien että EU-hallinnon kohdalta. Minun, meidän mielestämme tämä siis ei ole ongelmallista, sillä tällä ei ole suuria vaikutuksia EUn talousarvioon toisaalta, ja toisaalta kyse on tuotosta tai sellaisesta tuottoisista hankkeista, joita oikeastaan rahoitetaan ennen kaikkea rahoitusvälineillä. Ja sitten edunsaajille yksi tärkeä muutos on myös tämä yhden aidon tarkastuksen periaate. Eli me luottaisimme myös muiden tahojen tekemiin tarkastukseen ja yritämme harmonisoida meidän tarkastuksemme muiden tahojen kanssa. Tämä on tärkeää kansainvälisille järjestöille. Olemme käyneet kolmansissa maissa, joissa kansalaisjärjestöt ovat valittaneet siitä, että hallinnollista taakkaa EU-varojen käytössä on valtavasti. Tämä on nyt konkreettinen esimerkki siitä, miten harmonisoimme prosesseemme muiden tahojen kanssa ja me luotamme yhteen yhtenäiseen tarkastukseen. Me olemme tämän siis myös määritelleet rahoituskehyskumppanuussopimuksissa, eli sellaisten kumppaneiden kanssa, jo, kuten YK kanssa. Yksi konkreettinen esimerkki nykyään EU-varoja delegoidaan kansainvälisten järjestöjen kautta ja silloin tämä kansainvälinen järjestö saattaa rahoittaa kansalaisjärjestöä ja silloin tässä tapauksessa tehdään useita eri tarkastuksia, jotka kohdistuvat samaan toimeen. Eli EU tekee tarkastuksen, kansainvälinen järjestö tekee sen myös, muut rahanantajat tekevät myös, ja sitten tilintar- EUn tilintarkastustuomioistuin tekee myös tarkastuksen. Eli tämä ei ole teoreettinen tapaus, että, että tästä yhteisestä toimesta tehdään viisi eri tarkastusta. Nyt me ehdotamme, että poikkileikkaavasti luotettaisiin yhteen tarkastukseen, jonka tekee kansainvälinen järjestö, sillä yleensä on kyse kansainvälisesti hyväksytyistä standardeista. Näin voimme siis tarkastaa varojen hyvän käytön. Tietysti jos saamme minkälaisia viitteitä siitä, että väärinkäytöksiä on tullut ja varoja ei ole, ei ole käytetty hyvin, niin totta kai tarkastamme uudelleen Eli meillä on mahdollisuus käyttää myös muita tarkastuksia. Luulenpa, puheenjohtaja, että jätän tämän tähän. Eh, toinen eh, osio käsittelee sitten rahoitusvälineitä. Kiitos, kiitos alustuksesta, joka oli selvä. Tie, nyt huomaamme, että toden totta me hyväksymme ehdotuksia, muutoksia sääntelyyn ja hallintorasite ja virkavaltaisuus saattavat kasvaa merkittävästikin pientäkin muutosten pohjalta. Ja sitten ensin esittelee Rouva Gressle. Kiitos paljon komission edustajille. Haluaisin todellakin sanoa, että tässä on tehty valtavasti työtä Tämä on varmasti varanhoitosääntöjen monimutkaisin muutos, jonka minä olen vuoden 2005 jälkeen nähnyt pysyvänä esittelijänä. Ei siksi minua kyllä huolettaa tämä tiukka aikataulu. Nyt tässä on tehty valtavia muutoksia, eikä meille sanot, ja meille sanotaan, että ei ole aikaa niitä kunnolla käsitellä. Kyllä, minä aion tässä jarruttaa sillä muuten joudutaan vaikeuksiin. Tämähän on luonnos, jossa on 780 sivua. Kävin tämän läpi joululomalla ja kyllä minua harmitti ja minä kerroinkin tämän teille, sillä tässä ö, yritetään nyt näitä toimeenpanosääntöjä ja varanhoitoasetusta har- tai yhdistää – Eli varain, tämähän, tässähän on, mennään pidemmällekin kuin varainhoitoasetus, eli lainsäädäntöä tulkitaan myös, ö, mutta nyt ei ole pelkästään otettu näitä toimeenpanosäännöksiä, jotka olisivat tärkeitä, vaan niitä on jäänyt myös pois. Ja sääntöjä on myös siirretty muualle Eli kun siirrellään ja yhdistellään, niin silloin varainhoitoasetus kyllä muuttuu aivan erinäköiseksi. Päämuutokset siis johtuvat nyt siitä, että nämä vanhat tekstit on yhdistetty uudenlaiseksi tekstiksi ja sitten on otettu uutta tekstiä mukaan esimerkiksi sponsoroinnista. Nyt tämä kysymys kuuluu, että haluammeko tämän vai ei. Usein nämä vanhat tekstit eivät ole löydettävissä ja sitten tulee uutta tekstiä ilman, että saisimme perusteluita siitä, miksi on tätä uutta tekstiä otettu mukaan. Tämähän on nyt valtava palapeli, täytyy sanoa. Minä olen yrittänyt tämän kaiken ymmärtää ja olen aina ajanut sitä, että saisimme yhden yhtenäisen ohjekirjan, sillä tämä Tämä monimutkaisuus on ollut ongelma myös komissiolle, mutta nyt tätä yhtä ohjekirjaa ei ole saatu aikaiseksi, sillä harmikseni olen joutunut toteamaan, että tekstiä näistä toimeenpanosäännöistä on hävinnyt ja niiden pitäisi sitten löytyä suuntaviivoista, mutta näitä suuntaviivoja ei ole vielä. Nämä suuntaviivat niidenhän, ni, nehän eivät ole oikeudellisesti sitovia, jos siis todella haluamme yksinkertaistamissääntöjä, mehän kaikki toimielimet joudumme näitä toteuttamaan, niin meidän pitäisi vaatia yksiselitteisyyttä. Emme saa sallia sitä, että jokainen vain, vain tekee omaa tai tulkintaansa, koska yksiselitteisyyttä ei ole. Eli siksi tämä, tästä yhdestä ohjekirjasta. Minulla on kyllä perustavanlaatuista kritiikkiä. Ja sittenhän meillä vielä on alakohtaiset asetukset, eikä niidenkään kohdalla ole onnistunut, että ne olisi pystytty integroimaan puhtaasti tai oikein varainhoitoasetukseen. Kyllä tämä aiheuttaa meille vielä pään vaivaa, eli haluaisin todella nyt huomauttaa, että nyt olisi pitänyt mennä pidemmälle ja sitä varten olisi tarvittu enemmän aikaa aivan selvästi. Olemme käyneet tätä keskustelua jo vähintään viisi vuotta. Ymmärrän kyllä, että komissiossa on tietyt rajansa, mutta nyt ei ole tällä tiellä päästy edes puolitiehen. Määritelmät ovat epätäydellisiä, ovat ristiriitaisia, ovat ristiriitaisia muiden myös komission asiakirjojen, äh, muiden äh, komission asiakirjojen kanssa. Esimerkiksi tämä contingent liability, äh, sen määritelmä puuttuu. Ja minun mielestäni on harmi, että tämä tulos keskeisyys, tämä tuloskeskeisyys on vain osittain nyt saavutettu tuloskeskeisyyttä ei siis johdonmukaisesti noudateta. Se on kyllä mukana, mutta tärkeissä osissa se taas ei ole mukana. Eli kyllä pitäisi olla nyt kunnianhimoinen ja keskittyä vielä enemmän tuloksiin ja pitäisi määritellä, mitkä ovat tuloksia ja miten tuloksia mitataan. Pitäisi siis yrittää tässä olla johdonmukainen. Aion tehdä vastaavia tarkistuksia. Parlamentin toimivaltahan meille tärkeä kysymys. Siirrot, no niiden kohdalla komissio on nyt ottanut itselleen enemmän oikeuksia kuin normaalisti ja meidät yritetään nyt jättää tietyissä asioissa sivuun. No se nyt ei ole aina huono juttu, mutta haluaisin vain huomauttaa, että esimerkiksi kiinteistöpolitiikassa on mahdollisuus käyttää kaikenlaisia varoja kiinteistöpolitiikka tai si- tehdä siirtoja kiinteistöpolitiikkaan. Oikeastaan me olimme o, olleet aina samaa mieltä, että talousarvion periaatteet jätisivät ennalleen. Eli varainhoitoasetuksessa tässä kohtaa tulee enemmän menoja kuin, kuin äm, aikaisemmin. Ja sitten crossfundeja eli erityisrahastoja, niille annetaan lupa myös EUn sisäisesti. Eh, mutta se on mielestäni ongelma, koska erityisrahastojen varainkäyttöä ei voida, ei voida valvoa tarpeeksi. Talousarvion valvontavaliokunnassa meillä on huonoja kokemuksia tästä. Eli tässäkin kohtaa me tarvitsemme selkeän tien eteenpäin. Ja tässä pitää myös ottaa huomioon talousarvion yhtenäisyyden periaate. Minä kyllä puollan yhtä yhtenäistä tarkastusta, mutta kun EU on pääavun antaja, niin silloin minusta EUn ei pitäisi kyllä ää, nyt antaa periksi muiden järjestöjen raportointistandardeille. Eli nyt ehdotettaisiin, että että raportointistandardit muista järjestöistä hyväksyttäisiin. Silloin kyllä ostetaan sikasässä. Eli minun mielestäni tässäkin kohtaa pitää kyllä vielä asioita selventää. Ja sitten tämä corporate sponsoring. Senkin suhtaan pitää kyllä vielä asioita tarkentaa. Me olemme nähneet, että tätä on ehdotettu epäsuorassa hallinnoinnissa tai ää, palvelutason sopimuksissa. Eli tässä luodaan uusi taso ulkoistamiselle ilman, että me oikeastaan sitä tiedostamme. Ja meidän on mietittävä, haluammeko tätä todella. Entä sitten, haluammeko, että komissio ottaa aivan, aivan kuin hallintoneuvoston roolin vai haluammeko, että komissio tekee työn itse. Ja sitten nämä service level agreementit. Eli jopa komission yksiköiden pitäisi voida tehdä palvelutasosopimuksia ilman, että komission kollegio puuttuu asiaan. Minä en kyllä tätä voi puoltaa, sillä jos komissio päättää, että se ei äh, se ei tee tiettyjä asioita, niin kyllä minä haluaisin oikeastaan silloin komission kollegion hyväksynnän tähän, enkä sitä, että joku pääjohtaja voi tämän asian päättää. Eli minä näen tässä kyllä kaikenlaisia mahdollisuuksia. Kysymys kuuluu, pitäisikö EU-hallinnolle antaa todellakin näin paljon liikkumavaraa, että me tie- emme tiedä jälkikäteen yhtään enää, mitä on tapahtunut. Ja sitten hankinnoista minä olen yrittänyt sisämarkkinavaliokunnalta saada tästä lausuntoa, koska ajattelin, että heillä olisi tästä asiantuntijoita, mutta he eivät halua antaa lausuntoa asiasta. Se on valitettavaa. Monia sääntöjä on siirretty liitteeseen ja niiden kohdalla pitää oikeudellisesti kyllä katsoa, mitä tämä tarkoittaa. Kyllä Minulle nämä yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot kyllä sopivat tähän mennessä. Ne ovat kyllä kuitenkin kompastuneet itse tuen saajien takia. Haluaisin vain huomauttaa vielä, että tekstissä on muutamia ristiriitoja. Esimerkiksi tämä tulojen ja menojen hyväksyjä, joka todellakin allekirjoittaa, hän kantaa täysen, täyden vastuun mutta samalla hänellä on kaiken, kaikki vapaus helpottaa ehtoja saajien kohdella. Tämä ei kuitenkaan tule toimimaan, sillä kaikki kaatuu loppujen lopuksi tuleen ja menojen hyväksyjien harteille. Psykologisesti asia on niin, että tulojen menojen hyväksyjät kyllä ovat, yrittävät oman selustansa turvata, joten tämä ei tule toimimaan. Eli no, en oikeastaan halunnut tehdä kaiken tai näin paljon tarkistuksia. Ajattelin, että no, ehkä tästä tulee jotakin, mutta sitten katsoin tämän tekstin läpi ja täytyy sanoa, että ei tätä näin voi päästä menemään läpi. Kyllä minä puolan yksinkertaistamista, mutta sieltä on joitakin asioita poistettu, joiden taustalla on aika pitkäkin tarina miksi, ja perustelut, miksi tämä on ollut olemassa. Kyllä meillä varmasti kollega Ashwardin kanssa on vielä paljon työtä. Me olemme keskustelleet tästä jo ensimmäisen kerran. Tämä keskustelu kesti kaksi ja puoli tuntia. Ja näistä 250 artiklasta melkein jokaiseen tuli muutoksia. Kyllä meidän nyt pitää miettiä, miten voimme tässä edetä. Odotan mielenkiinnolla sitä, miten keskustelut neuvostossa edistyvät. Kyllä meidän pitää täällä myös budjettivaliokunnassa miettiä asiaa tarkasti, sillä kyse on myös tämän budjettivaliokunnan toimivallasta ja valtuuksista. Eli minun ensimmäinen lausuntoni on niin sanottu, sanotusti hieman sekalaisin tuntein annettu. Yritämme tietysti edetä asiassa, mutta kaik, ei kaikki, mitä tässä on sanottu yksin, tai kutsuttu yksinkertaistamiseksi, ei kaikkea voi pistää tai päästä menemään läpi. Noeli. Kiitos. Provokeista mukavat lovat teillä oli jouluna ainakin. Kiitos tästä valaistuksesta, jonka myötä palaamme jälleen arkeen. Kiitos asiantuntemuksesta. Rashworth. Uh, <laughs> Chairman. Thank you very much. Äh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä kommentoisin muutamia asioita, jotka tulivat tässä ensimmäisessä äh, kertomuksen osassa esiin. Ennen tätä minä haluaisin kolme seikkaa mainita. Ensinnäkin koko tämä yksinkertaistamisasia. Äh, se on mielestäni erittäin tervetullut. Olen täysin samaa mieltä Ingeborg Gräslen kanssa, jonka hän esittelijänä teki minä olin aikaisemmalla kaudella itse esittelijänä yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisessa. Minä olen vakuuttunut siitä, että yksinkertaistaminen on tuensaajille ensiarvoisen tärkeää. Se tekee pääsyn rahoitukseen nopeammaksi ja helpommaksi ja se on myöskin erittäin tärkeää hallinnon selventämiseksi ja nimenomaisesti on osoittautunut, että yksinkertaistaminen vähentää virhetasoa, mitä emme saisi unohtaa. Ja tässä yhteydessä herra Walburgin huomiot kulttuurin muuttamisesta ovat erittäin hienoja. Ne kulkevat käsikädessä yksinkertaistamisen kanssa. Toinen asia, jonka halusin tuoda esiin, toisaalta koskee eräitä näitä lippulaivahankkeita viime vuosilta, nimittäin äm, tuloksellisuuteen pohjaava budjetointi. Sitä ei juurikaan mainittu tässä. Tässä on pari ongelmaa. Hyväksyn täysin, että tämä tuloksellisuuteen pohjaava budjetointi on ensiarvoisen tärkeää, että voisimme rajallisia resursseja käyttää paremmin. Selkeästi tässä on kysymys siitä, kuinka me valitsemme nämä tuloksellisuusindikaattorit, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mitä tuloksellisuus tarkoittaa, mutta usein meillä on tuloksellisuuteen pohjaavan budjetoinnin ja sen indikaattoreiden ja yleisen talousarviomenettelyn yksinkertaistamisen välillä ristiriita. Meidän tulisi keskustella tästä, että ymmärtäisimme, mitä haluamme tuloksellisuuteen pohjaavan talousarvion laadinnan alalla saavuttaa ja kuinka saamme sen yhdistettyä yksinkertaistamiseen. Älkää nyt ymmärtäkö tätä niin, että ittenkö minä molempia tukisi, mutta me mielestäni aliarvioimme hankaluus tason tässä työssä. Ja sitten haluaisin vielä Ingeborg Gresslen eh, puheenvuoron liittyen sanoa seuraavaa. Minun on pakko tunnustaa, että minä en joululomaani käyttänyt tällaista kertomusta lukien. Se on kuitenkin erittäin ähm, syvällinen, koska tässä on niin paljon erilaisia asioita mukana ja monta valiokuntaa, meidän täytyy nyt edetä, että saamme kaiken päätöksen aikataulun puitteissa. Äh, tähän puheenvuoroon esitykseen liittyen aivan aluksi Oliver Wahlbrookia ja hänen kollegoitaan ja heidän työtään ja tukeaan haluaisin kiittää. Tässä tuli monia asioita ensimmäisessä osassa esiin. Aivan aluksi haluaisin äh, tätä äh, voittoa tuottamattomuusperiaatetta kommentoida. Haluaisin ähm, jonkinlaisen selvennyksen tähän. Tämä saattaa hämmentää kollegoita, joten tarvitsemme ehkä jonkinlaisen perustelun. Ja sitten tämä äm, yhden tarkastuksen periaate herättää monia kysymyksiä. Äh, kuka tarkastaa äm, sen, mikä tarkastuksen kohtana on ja niin edespäin. Ähm, ja äh, tämän lisäksi meidän täytyy ähm, tunnustaa, että meillä on yksinkertaisesti lähestymistapaan liittyviä hankaluuksia. Haluaisin myöskin äh, lupamenettelyn nopeuttamisen ja kulujen leikkaamisen osalta sanoa jotakin. Tässä raportissa puhutaan asiantuntija-arviosta. Meidän pitää kuitenkin määritellä tämä tarkemmin, kuka on asiantuntija, millä perusteella he tekevät arvionsa. Ja sitten viimeinen asia, haluaisin tuoda tämän vain esiin. Tästä ensimmäisestä osasta tämä on kuvassa numero kaksi, ja tässä viitataan luonnollisiin henkilöihin. Jääkö minulta nyt jotakin sivuun, mikä on luonnoton henkilö? Tässä olivat ensimmäiset kommentit, hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitos, herra Ashworth. Rova Sulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin komissiota kiittää ehdotuksesta. Tämän, myö, tämän myötä saadaan varainhoidossa ja budjetin täytäntöpanossa joustavuutta enemmän ja se yksinkertaistaa tätä myös varojen saajan kannalta. Kun ajatellaan nykyistä MRK, niin siellä oli paljon ongelmia, joihin on törmätty. Kun me MRKn aikanaan hyväksyimme neljä vuotta sitten, silloin ei ollut maahanmuutto, terrorismi tai vastaavia ongelmia. Niiden osuus oli vain kolmisen prosenttia Tämän lisäksi on muitakin huolia tullut. Työttömyys muun muassa 45 prosenttia eurooppalaisista pitää Euroopan unionin tärkeimpänä ongelmana tänä päivänä. Nimenomaan maahanmuuttoa toisella sijalla puolestaan on terrorismi. 30 prosentin mielestä Eurobarometrin mukaan. Meidän täytyy toimia nopeasti. Tämä puolesta vahvistaa kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. Kuten tiedämme, luottamus on rapauttunut ja tähän on tarttunut puolestaan populismi. Sloveniassa sanotaan, että se, joka antaa nopeasti, antaa kaksi kertaa. Eli tämä on mahdollista vain, jos meillä on budjetoinnissa myös joustoa. Siksi minä uskon että säätiön yksinkertaistaminen EU-varojen saamiseksi on hyvä ehdotus. Olen siitä iloinen. Kun tapaan kansalaisia ja äänestäjiä niin aina he tivavat minulta, miksi varojen saamisen säännöt ovat niin monimutkaiset. Jotkut jopa puhuvat salaliittoteorioista. He sanovat, että menettelyt ovat niin monimutkaisia, ettei niitä varoja edes voi hakea ylipäätään. EU e ei nimittäin mukaan halua niitä haettavan. Eli yksinkertaistaminen on tärkeää ja tästä varmasti olemme kaikki samaa mieltä. Mutta tässä täytyy olla erittäin tarkkana, kun yksinkertaistamme, että kaikki on läpinäkyvä ja tehokasta, kuten tässä molemmat esittelijätkin jo totesivat. Viime vuonna saatiin aikaan sopimus kolmen toimielimen kesken, että lainsäädännön pitäisi olla parempaa. Mitä paikkansa me emme halua lisää hallintorasitetta, haluamme, että lainsäädäntö on käytännönläheistä ja helppoa täytäntöönpanna. Minä uskon, että tämä ehdotus on hyvä pyrkimys tähän suuntaan, kun kerran puhutaan yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta. Urakkaa kuitenkin riittää vielä, jos haluamme harjoittaa tätä tulosvetoista täytäntöönpanoa. Sitten mitä tulee yhtenäiseen tarkastukseen ja muiden tahojen tekemään tarkastukseen, haluaisin varmistaa sen, miten voidaan taata se, että muiden kansainvälisten järjestön tekemät tarkastukset ovat korkeatasoisia ja täyttävät tehtävänsä. Kiitos. Merci. Monsieur Sarvama. Kiitoksia, herra Sarvama. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää komissiota heidän erittäin kunnianhimoisesta ehdotuksestaan. Olen samoilla linjoilla esittelijä Greslen kanssa. Temmepö mitä tahansa tuloksellisuus puhjaisesti. Meidän täytyy mennä aivan loppuun asti, muuten tässä ei ole mitään järkeä. Tämä valtava työ muuten voi vain sekoittaa asioita ja tehdä ne vaikeammaksi ymmärtää, jos me jotenkin pinnallisesti, vähän niin kuin taaranomaisesti, tämän hyvin kunnianhimoisen ajatuksen siitä, että siirtyisimme tulos, tuloksellisuuspohjaiseen budjetointiin liitämme työhön. Tämä oli yksi asia. Sen toisen asian, jonka halusin mainita valiokunnalle, vuonna 2015 tämä parlamentti valtavalla enemmistöllä antoi siunauksensa täysistuntoäänestyksessä käsitelle siitä, että me ulottaisimme tämän tulospohjaisuuden myöskin valvontaan, kontrolleihin ei vain siis ähm, talousarvion laadintaan, vaan myöskin ähm, tarkastuksiin. Tämä on hyvin vaikeaa. Minä en usko, että esimerkiksi maatalon alalla kukaan ryhtyy mittaamaan äh, viljelijöiden markkinoille tuottamia tuottaita jotenkin määrällisesti, mutta minä kyllä olettaisin, että meillä on suuri enemmistö sellaisen ajatuksen takana, että niissä jäsenmaissa, joissa selkeästikin on olemassa olevat toimivat järjestelmät myöskin, otetaan huomioon se, kuinka oletamme nämä tarkastukset tehtävän. Tämä on minulle hyvin tärkeää. Mutta minulla on vain yksi sananen esittelijöille ja varjoesittelijöille. Teidän täytyy olla kuin jedejä ja olkoon voima kanssanne. Kiitos, viesti meni perille. Herra Pirinski. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti, eli puutun niihin kysymyksiin, jotka uskoakseni ovat etusijalla. Ensinnäkin jotain, jonka Rova Kreislekin otti esille liittyen perusteluosaan, nimittäin täytäntöpano sääntöjen tärkeimmät osat ovat nyt varannut asetuksen siirretty. Vähemmän tärkeät elementit otetaan mukaan tarvittaessa tapauskohtaisesti komission sisäisissä säännöissä tai komission julkaisemissa suuntaviivoissa. No tämä nyt on ihan sumeaa. Kuka päättää siitä, mikä on olennaista, mikä ei, mikä menee suuntaviivoihin, sisäisiin sääntöihin, mitä ne ovat ja niin päin pois. No, tämä on aika huono alku kaikelle. Toiseksi voittoa tavoittelemattomuus. No en toista kaikkea sitä, mitä epäilyjä ja epäröintiä on tullut jo esille, mutta teidän dial, diassanne, kun periaate poistetaan, niin askel 4-5 on poistettu, niin että toimen toimista tietyt ositteet ovat olennaisia. Jos on ylijäämää, tai jos on yli tukikelpoisten kustannuksen, eli voittoa. Miten tämä periaatteen voi poistaa, jos ei tiedä, tiedä onko voittoa vai ei tullut? Tämä on aika naurettavaa. Kolmanneksi ajatus yhtenäisistä säännöistä eri rahoitusvälineissä, eli jotta voi hakea avustusta, rahoitusvälineen lisäksi, jos se on yhdessä hankkeessa. Onko tämä nyt järkevää? Rahoitusvälineiden säännöthän ovat virtaviivaisempia, eivätkä niin monimutkaisia kuin avustuksissa, mutta jälleen voi kysyä, mihin suuntaan tässä mennään. Enemmän rahoitusvälineitä, vähemmän avustuksia, kuten vähän sanoitte, että suunta on ollut se, mutta ei tämä nyt ole välttämätön johtopäätös tai vääjäämätöntä, vaikka komissio näin näyttäisi tekevän. Sitten vielä kysymys liittyen erityisrahastoihin. Tämähän on nyt avaamassa ihan uusia mahdollisuuksia sille, mihin suunnataan Euroopan unionissa varoja – Tätäkin on syytä kyllä miettiä. Ensin sitten, että meillä on hämärä raja sisäisen ja ulkoisen toiminnan välillä. Sitten, että erityisrahastoja voidaan sisäisiäkin toimia varten perustaa. Ja yhdessä liitteessä sanotaan, että sisäisessä toiminnassa se voisi olla myös energialalla mahdollista. Yksi tärkeimpiä politiikan lohkoja, jota ei voi millään muuta erityisrahastoon panna omine sääntöineen, pankkitileineen – ilman minkälaista valvontaa, kuten nyt puolestaan parlamentin voimien, varsinkin talousarvovalvontavaliokunnan voimien. Vielä yksi kysymys, joka sekin on aika sumea. Mistä komissio oikein puhuu? Täytäntöönpanosta vai hallinnosta? Alustuksessanne käytitte sanaa hallinnointi, mutta uudessa tekstissä sitä kyllä vältellään taitavasti. Asetuksessa on määritelmä täytäntöpano vaiheita varten, suora, välillinen, jaettu. No näin nimenomaan määritelty, käytän sanaa management, hallinto. Sitten täällä uudessa tekstissä puhutaan täytäntöönpanosta, implementation, ja se on määritelty vähän siihen tyyliin, että ikään kuin komissio ottaisi takapakkia vastuunkannossa, täytäntöönpanossa. Jos ajatellaan ihan puolettomasti tätä, että joku täytäntöönpano varojen käyttöä, vaikutelma on nimittäin se, että tässä kaihdetaan vastuuta aivan selvästi, jota komissiolla kyllä on joko suorassa välillisessä tai jaetussa hallinnossa. Eli lopuksi. Tämä on valtavan kunnianhimoinen hanke, mutta yhtä lailla herää kysymyksiä ja kaivata vastauksia. Ja kuten Rova Gressle totesi, kun ajatellaan vielä tätä aikataulua, jossa se pitäisi hoitaa, niin se on täysin riittämätön. Herra Sarvaman kanssa olen kyllä samaa mieltä tämän pelon kanssa, että voi olla, että tässä hirviötä ollaan luomassa ilman, että tässä mitään asiaa helpotetaan. Dernier intervenant, Monsieur Olbricht. Herra Olbricht viimeisenä. Euh, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio ennen kaikkea. Tämä on nyt se hetki, on käsillä muutaman vuoden tai äh, kuukauden on ollut sellainen tunne, että parlamentti odottelee Brexit-neuvotteluja, mitä ne tapahdu. Nyt asiat taas etenevät hyvin nopeasti. Kuitenkin minä en usko, että tässä ollaan aivan oikeassa, sillä Brexit-neuvottelut saattavat vaikuttaa muihin seikkoihin. Meillä on hyvin paljon työtä tehtävänä, ja tämän pitäisi vaikuttaa myöskin uuteen rahoituskehykseen. Uuden rahoituskehyksen pitäisi olla selkeä. Ja toiseksi, jos tämä on vaikeaa edustaja Gresselle, entäs me? Entä meille muille? Minä en usko, että tässä riittää olla jedi ratkaistaakseen tämän ongelman minun englantini on huono. En ymmärtänyt tätä luonnollista henkilöä myöskään, joten olipa hienoa, että kuulin tässä, ettei tämä ilmaisu olekaan kunnollinen englantilainen ilmiö, ilmaisu. Ehkä tämä on Brysselin englantia. Mutta minulla on sellainen tunne, että tällä hetkellä meillä on eri elementtejä sekaisin, ja niistä ovat hyvin teknisiä, ja ne voitaisiin ratkaista keskusteluissa. Me voisimme pohtia sitä, kuinka toteutamme tehtävämme. Toiset taas ovat erittäin vakavasti otettavia poliittisia kysymyksiä. Tämä tuli selvästi esiin ähm, tässä esityksessä esimerkiksi jaettu, äh, vastaan suora, vastaan epäsuora hallinto. Tämä on poliittinen kysymys. Ja erityisrahastot. Me keskustelemme satelliiteista, me keskustelemme siitä, minkälainen mosaikki meillä on, tai galaksi siitähän tässä on kyse. Nämä asiat eivät ole keskenään erilaisia. Sitten vielä yksi asia, joka on hyvin mielenkiintoisesti, on se, kuinka me tämän tuloksellisuuteen pohjaavan budjetoinnin ymmärrämme. Tähän kaikki liittyy. Tämä ei niinkään liity talousarvion laadintaan, vaan indikaattoreihin. Ja samaan aikaan meidän täytyy pohtia eurooppalaista lisäarvoa. Tämäkin on jotakin pohdittavaa, voidaanko eurooppalaista lisäarvoa osoittaa indikaattoreilla vai onko tämä poliittinen käsite vai onko se päinvastoin poli- taloudellinen asia, joka voidaan indikaattoreina osoittaa. Ja sitten ESIR eh, vastaan rakennerahastot, kun kuunnellaan eh, komissio ESIR ja eri rahastot. Eh, kun kuunnellaan komissiosta, eri ihmisillä on eri mielipiteitä. Toiset ovat sitä mieltä, että eri ESIR toisiaan täydentävät ja toiset ovat taas sitä mieltä, että ne ovat täysin erillisiä. Ei tämä ole vain tekninen kysymys. Kyseessä ei ole se, kuinka ää, ähm, me käsittelemme esiiriä ja rakennerahastoja, vaan kyseessä on se, kuinka me haluamme tämän toteuttaa. Nyt en halua komission edustajia lainata, mutta aluekehitysvaliokunnassa – todettiin, että komissio ei mitenkään puutu esiriin. Ja voidaanko me, voiko varoja siirtää esiriin? Kyllä, mutta onko tämä poliittinen vai tekninen kysymys? Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja jaan tämän näkökulman teidän kanssanne, sillä tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun näin suuri muutos on tuloillaan. Nyt meillä on todellista muutosta tulossa, eikä vain jotakin keinotekoista. Ja meidän pitäisi yksinkertaistaa asioita sen sijaan, että me monimutkaistamme sitä. Tällä kertaa muutos on myönteinen, mutta se vaatii hyvin syvällistä analyysiä ja selkeää poliittista päätöstä parlamentilta siitä, mitä me haluamme saada aikaan ja tämän jälkeen kuinka haluamme sen tehdä. Jos me sekoitamme taas tekniset ja poliittiset kysymykset, meille tulee hirveä sekasotku. Kiitos. ja ihan viimeisenä, herra Tarant. Thank you. Kiitos. Ihan pikaisesti, että Olbrichtille voisin esittää yhden vastausehdotuksen, mihin suuntaan tämän kanssa mennään. Minä haistan sellaista suuntaa, että Euroopan komissio haluaa valvontaa vähentää ja rajoittaa parlamentin lainsäädäntövaltaa, kuten myös neuvoston dna näkökulmasta, oli sitten byrokraatti mistä tahansa, niin ihan hyvä lähestymistapa, mutta parlamentin jäsenen dna kannalta se menee pieleen. Ja minä vetoan, että vastustatte tällaista pyrkimystä valvonnan leikkaamiseksi. Monsieur Ali. Herra Ali. Hyvät kollegat, Uskonpa, että tässä on nyt käsissämme suoranainen meri erilaisia asiakirjoja. Meillä on onneksi Rova Gressle esittelijänä, sillä hän tietää tarkalleen, mistä on kyse. 250 sivua saimme viime, äh, eliksi eilen iltapäivällä ei siis voida olettaa, että olisimme ne saaneet luettua jo. Totta kai me kaikki haluamme sääntöjen yksinkertaistamista, mutta tämä on ennen kaikkea poliittinen kysymys. Totta kai politiikasta pitää pystyä siirtymään pragmatiikkaan ja konkreettisuuteen. Jos on vähemmän, virheitä, vähemmän sääntöjä, niin silloin on myös vähemmän virheitä, mutta emme voi myöskään äh, sallia sitä, että jokainen voi tulkita sääntöjen haluamallaan tavalla. Tässä esitelmässä voi nähdä sellaisen tendenssin, että komissio yrittää sälyttää vastuuta jäsenvaltioiden harteille. Myös muut kollegat ovat sanoneet, mitä tämä jaettu hallinnointi tarkoittaisi. Esimerkiksi sivulla neljä puhutaan siitä, että tarkastuksesta olisivat vastuussa jäsenvaltiot, mutta entäs jos kansallinen lainsäädäntö on liian rajallinen? Miten silloin järjestelmä toimii? Sillä loppujen lopuksi näiden varojen käyttäjiä ovat jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot tarvitsevat selkeitä poliittisia viestejä siitä, että muutoksia, muutoksia pitää tehdä sen sijaan, että vain, vain siirrettäisiin vastuuta. Mutta komissio tässä nyt sälyttää vain vastuuta jäsenvaltioiden harteille. Ei tätä kukaan varmaan kiistäkään. Ja sitten esitelmän sivulla 10 en ymmärrä yhtä kohtaa. Kuka arvioi, ovatko nämä asiantuntijat luotettavia, jotka päättävät tukikelpoisuudesta siis? Myös muitakin avoimia kysymyksiä on kyllä. Totta kai myönteistäkin on tässä ehdotuksessa. En nyt mainitsen kaikkia näitä myönteisiä kohtia, koska meillä on niin tiukka aikataulu. Mutta vielä sivulla 13 esitelmässä en oikein vielä ymmärtänyt, miten kansalaiset osallistetaan, tehdäänkö heistäkin vastuullisia, annetaanko heille siis osa vastuusta, miten tämä konkreettisesti tehdään, minkälaista kuulemisesta tässä on kyse, onko kyse kansanäänestyksistä vai mistä. Eli tässä on kyllä perustavanlaatuisia kysymyksiä, joihin on saatava vastaukset. Vielä sivu 19 esitelmässä. Kyllä, lähestymistapa sinällään miellyttää minua, mutta tässä törmätään jälleen kerran luotettavuuden kysymykseen. Nämä arviot, jotka tehdään tässä yhdessä yksittäisessä tarkastuksessa, niin saammeko me sitten jonkinlaisen luettelon, jossa on luettelo järjestöistä, joilla on lupa tehdä tarkastuksia, sillä kaikkien näiden järjestöjen pitäisi sitten noudattaa samoja sääntöjä, jotka ovat EU-sakin. Muutkin kollegat ovat kysyneet, minkälaista poliittista lähestymistapaa sitten käyttäen varojen, varojen hallinnoinnissa jäsenvaltioissa. Minkälaista osvittaa saamme tästä? hyvä. No ei kovin yksinkertaiselta näyttää. Periaatteessa Euroopan unionihan on rahaa jakava laitos, joka haluaisi jakaa rahaa niin, että kaikkia periaatteita noudatetaan. Kaikki ne välttämättöminen valvontoineen, tarkastuksineen niin, että oman tunto ei joutuisi koetukselle – Eli sääntöjä sääntöjen päälle. Ja sitten me ihmettelemme, että päätöksenteko menee niin paljon aikaa, että jos joku varoja hakee, on aivan epätoivoinen sääntöjen vuoksi, kun mä täysin mahdottomia. Eli päällekkäisyyttä on ja kerroksia. Ja Santerin komission aikana lähdettiin siitä, että halutaan tehdä se niin hämäräksi ja paksuksi, että siihen ei voi edes mitään puuttua. Tässä on mielestäni selvä ristiriita. Tässä täytyy olla näkijä, mutta jossain vaiheessa täytyy myös riskikin hyväksyä ja siis luottaa. Muuten tästä ei selvitä. Tämähän on valtavan suuremmoinen seikkailu ja selvitys, johon me lähdemme. Luonnollinen henkilö käsitteenä, mikä käsitys minulla nyt on, Ranskan kansalaisena, on kyse vastakkain luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, oikeushenkilö, järjestöt, yhdistykset, julkiset yhteisöt, yritykset. Uskoisin, että tämä on se ero. Meillä on työ, työpaja iltapäivällä erityisrahastoista. Ja jos ei rahaa löydy, niin pannaan sitten sinne, kun budjetti antaa periksi. Eli erityisrahastoissa on syytä olla tarkkana, koska sitten emme pysty hallitsemaan mitään, mitä ulkopuolella tahansa tapahtuu. Komissio haluaa aina lisää, mutta jossain vaiheessa täytyy tietää, mihin mennä ja panna piste. Muuten sillä ei ole mitään virkaa. No ehkä tässä ennakoin jo iltapäivän työpajaa. Mutta mutta ilmeisesti se, mitä täällä on sanottu, on hyvin virkistävää komission eri yksiköille, varsinkin herra Valprokille, joka joutuu koetukselle tässä. Hän tulee hyvin tarkoituksiin tänne, että päästään eteenpäin. Mutta kuten Ruva Gressille totesi, että ole tarkkana, että tässä tulee taas uusi sääntely tehdas vain. No niin, voitte ehkä vastata tähän, mitä tuli esille. Meille tulee toinen osio Tiedätkin, ovat vielä käymättä läpi osin. I think there are many... Kiitos puheenjohtaja. Täällä tuli oikein paikkansa pitäviä ja tärkeitä kommentteja. Totta kai meidän pitää vielä puhua siitä, mikä on tasapaino yksinkertaistamisen ja valvonnan välillä ja mihin raja vedetään. Tämän ehdotuksen raja kulkee siinä, että tässä puhutaan siis suorasta ja epäsuorasta hallinnoinnista, ei jaetusta hallinnoinnista. Eli me emme puutu siihen. Tämä yksinkertaistamisehdotus tulee sitten seuraavien ohjelmien kohdalla, mutta emme siis mitenkään siirrä tässä nyt vastuuta jäsenvaltioille. Mehän poistamme EU-tasoa ja me yritä harmonisoida kansallista lainsäädäntöä, eihän meillä ole siihen oikeuttakaan. Alakohtaisesta muutoksesta esittelijä sanoi, että ne ovat vaatimattomia, niin niissä pitäisi olla enemmän kunnianhimoja. No, alakohtaisia sääntöjä muutetaan sitten seuraavien monivuotisten rahoituskehysten puitteissa. Emme nyt voi puuttua perusasetukseen, me vain linjaamme ne näihin sääntöihin, joita tulee varainhoitoasetuksessa. Ja sitten sponsoring. Emme ehdota mitään ö, huononnusta. Ehdotamme vain, että, että noudatettaisiin kansainvälisiä sääntöjä. Meidän pitää noudattaa syrjimättömyyttä, avoimuutta, meidän pitää ö, tarkastaa, onko eturistiriitoja. Meillä on ö, myös luettelo sponsoreista. Ei tämä ole, mikä, tämä ole mitään ö, sponsorointia, joka tulisi käteisenä, ei vain luontoissuorituksena. Olemme kyllä valmiita keskustelemaan tästä, mutta kyllä tämä pitää nyt asettaa oikeaan kontekstiin. Sitten kiinteistöpolitiikasta me emme ehdota tässäkään perustavanlaatuisia muutoksia. Esitämme vain suoran kysymyksen, onko normaalia, että komissiolle on helpompi saada laina kuin käyttää tuottoa, joka tulee kiinteistön käytöstä tai myynnistä. Eli komissio ei voi käyttää näitä varoja, mutta voi kyllä pyytää lainaa. Meidän mielestämme se ei ole järkevää, jos ajatellaan hyvää varainhoitoa. Eli me haluamme tästä kyllä keskustella uudelleen parlamentin kanssa. On kyllä tiukkaa valvontaa kiinteistöjen myynnin kohdalla. Neuvosto ja parlamentti antaa siis etukäteishyväksyntänsä, eli on siis olemassa tiukkaa valvontaa. Ja sitten yhdestä tarkastuksesta, no tämä ei tietenkään tule yllättäen, Tämä tapahtuu kontekstissa, jossa meillä on tällainen etukäteistarkastusten pilari. Me tarkastamme kaikki muiden järjestöjen käyttämät säännöt ja tämän tarkastuksen jälkeen sitten päätämme, voimmeko luottaa noiden muiden järjestöjen tarkastuksiin. Eli me teemme siis kyllä tämän etukäteistarkastuksen, e, tarkastamme kansainvälisten kumppaniemme säännöt. Ja sitten avoimuudesta, siitä puhun vielä toisessa esitelmäni osas, os, osassa. Ei kyllä raportoinnissa ole minkäänlaista ristiriitaisuutta, se saattaa näyttää siltä, mutta tosiasiassa se ei ole sitä. Sitten toteuttamisesta. Me käytämme sanaa toteuttaminen, implementation, sillä sitä käytetään myös perussopimuksessa. Eli siellä puhutaan siitä, että komissio toteuttaa talousarviota. Me haluamme välttää delegoidun hallinnoinnin vaikutelmaa, sillä siinä lähtökohdat eivät olisivat saman tasoiset. Ei vaan me toteutamme talousarvioita ja teemme sen muiden kumppaneiden kanssa tai suoraan itse. Eli komissio kyllä kantaa vastuunsa ja esittää teille vastauksia ja saadakseen vastuuvapauden. Ja sitten kansalaisten osallistuminen. Tässä ei ole kyse kansan äänestyksestä, vaan yksinkertaisesta kuulemisesta. Ja sitten vastaava viranomainen jäsenvaltiossa tai komissio tai sitten suorassa hallinnoissa tämä täytäntöpaneva kumppani voi ottaa huomioon se, mitä kansalaiset ovat sanoneet. Ja sitten erityisrahastot ja raportointi. Vastaan näihin vielä, kun jatkan esitelmääni, niin sillä ne ovat kohtia, jotka ovat tässä esitelmäni toisessa osassa. Mutta kaiken kaikkiaan esittelijän yleisviesti oli se, että tätä on joskus vaikea ymmärtää. No kyllä kun neuvoston kanssa käymme läpi tämän tekstin artikla artiklalta, selitämme tarkkaan, mitkä ovat tässä perustelut näissä soveltumissäännöissä. Kyllä soveltamissäännöt on, niistä on otettu tärkeät osat mukaan ja vähemmän tärkeät osat hoidetaan komission suuntaviivoissa, mutta nämä ovat sisäisiä sääntöjä ja ne ovat pakollisia komissiolle. Eli niissä katsotaan kaikki operatiiviset kustannukset ja kyllä muutkin toimielimet sitten voivat ottaa käyttöön suuntaviivoja omasta operatiivisesta kustannuksestaan. Kun käymme tämän läpi äh, lukuluvulta, niin silloin voimme antaa vielä konkreettisia vastauksia parlamentille ja neuvostolle. Kiitos. Ja sitten toinen osa alustuksessanne No niin, moni parlamentin jäsen jo on sivunutkin tätä. Eli haluamme parempaa yhteentoimivuutta eri välineissä. Meillä on rakennerahastot, rahoitusvälineitä ja erityisrahastoja. Niitä ei ole kauhean helppo aina yhdistää. Ja meidän täytyy jotenkin yhdistämistä helpottaa, koska sitä markkinat odottavat ja näin voidaan paremmin käyttää myös varoja. Miten sitten haluamme näitä toteuttaa joko yhtenäisempiä sääntöjä tai johdonmukaisempia sääntöjä, kuten Nova Herra Olbrit jo totesikin. Katsotaan vain ihan konkreettisia esimerkkejä, että saada selkeämpi käsitys ehdotuksesta. Joko yhdistetään rahoitusvälineitä, avustuksia ja sitten käytetään niitä sääntöjä. Miksi? Siksi, että avustussäännöt on räätälöity ihmisille, jotka eivät välttämättä hyvin, niin, hyvin tunne. Rahoitusvälineessä tunnetaan kumppani. Siellä ei tarvitse käyttää avustussääntöjä, jotka on tarkoitettu nimenomaan kenelle tahansa ehdotuspyynnössä. Sitten kun esiriä ja eriä yhdistetään, tämä on tärkeää. Olemme esittäneet, että muutetaan rakennerahastosääntöjä, jotta niitä voidaan yhdistää esiriin. E, eli eriin. Ne ovat rakennerahastosääntöjä, mutta yhdessä esirin kanssa ja se on nyt mahdollista. Eli yhtenäiset säännöt, ehkä vain yhdet säännöt, mutta kun on kerran kyse eristä, ettei ne olisi jäsenvaltioiden varoja enää, koska totta kai he ovat vastuussa käyttöstä. Katsotaanpa konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi investointipankki ja investointirahasto ja sitten eri ja esir kaikki yhdessä. Tämä on tarpeen, mutta lähes mahdotonta pitää kolmenlaisia sääntöjä noudattaa. Investointipankissa, esirissä ja erissä omat säännöt. Jatkossa on ajateltu niin, että me olemme muuttaneet eri sääntöjä, että mitä ongelmia on tullutkin, jotka olivat esteenä yhdistämisessä Esirin kanssa. Ja myös investointipankin säännöt ovat yhtenäisempiä nyt. Ei ihan samat säännöt kuitenkaan, koska jäsenvaltiot kuitenkin ovat vastuussa viime kädessä varojen käytöstä, mutta mutta jäsenvaltioiden sääntöjä voidaan noudattaa poikkeavasti tämän ehdotuksen pohjalta esirissä, jotta tällainen panos on mahdollinen. Ja sitten joustoon. Se oli myös toinen tärkeä huoli, kuten tiedätte puheenjohtaja sidosryhmien parissa me olemme tehneet joukon ehdotuksia joustotyyni. Sitten solidaarisuus- ja globalisaatiorahasto, erityisrahastot siitä enemmän myöhemmin, koska sen otitte esille. Ja sitten ehdotus, joka tulee sille myös iltapäivällä, niin että yhteisiin puitteisiin saadaan myös vastuunkanto rahoitusvälineissä eri vastuissa ja monenkeskisissä rahoituksissa. Tämä on kohta kymmenen. No, jos jousto ensin. Me olemme tehneet yhden joka on mahdollisuus jäsenvaltiolle, jos huomaavat, että ovat hankaluuksissa rakennerahastoja täytäntöpantaessa, että ne annetaan komissiolle ja sitten ne on joko yhteisessä suorassa tai välillisessä hallinnoinnissa ja vain jos jäsenvaltio niin haluaa ja päättää. Ja sitten se toteutetaan konkreettisissa hankkeissa tuon jäsenvaltion alueella. Esimerkiksi kansalaisohjelmassa haluttiin panna rahaa pk-yrityksiin, jos jäsenvaltiossa se ei etene. Jäsenvaltio tietää, että Erilaisia hankkeja on, jotka odottavat rahoitusta. Kosmessa esimerkiksi, PK-ohjelmassa. Sen sijaan, että ei käytettäisi rahoja ja ne menetettäisiin, ne voidaan siirtää komissiolle ja komissio käyttäisi ne COSME-ohjelmassa auttaakseen pk-yrityksiä tuon valtion alueella. Eli pyritään käyttämään mahdollisimman järkevästi rahoja. EU-varoja jossain jäsenvaltiossa. Joustosta vielä nopeampi EUSF ja EGF varankäyttö. Te tiedätte jo tämän. Meillä on kaksivaiheinen käyttö. Ensin ne mobilisoidaan ja sitten lisätalousarvio. Siihen menee paljon aikaa. Haluamme tätä yksinkertaista ja todeta, että kun annetaan lupakäytölle, niin siinä samalla – komissio saa luvan tehdä siirron. Koska tavallaan päätös on kuitenkin tehty jo, kun on haluttu käyttöön ottaa ne. Ja sitten globalisaatiorahastossa ihan sama, kun lupa on annettu käyttöönotolle, niin silloin se on myös hyväksytty siirto. Näin varat saadaan nopeammin paikan päälle, missä sitä tarvitaankin jos on ollut luonnonkatastrofi tai suuri tehdas on suljettu. Sitten erityisrahastojen jousto. Ei pidä nyt ymmärtää väärin komission ehdotusta. Ei me millään muotoa ehdota sitä, että erityisrahastosta tulisi ihan normaalia välinepolitiikassa Ei se ole ollenkaan tarkoituksemme. Me olemme vain sitä mieltä, kun ajatellaan maahanmuuttokriisiä, niin se on osoittanut viime aikoina, että rajansa on kaikilla tehokkuudessakin, jolla niin me pysty hoitamaan tätä yhdessä erityisrahastossa. Ei, ei pelkästään ajatella maahanmuuttokriisin ulkoisia vaikutuksia, vaan myös sisäisiä vaikutuksia yhdessä ulkoisen kriisin kanssa. Ajatellaanpa nykyisiä seurauksia. Me voimme antaa elintarviketukea maahanmuuttajille EU-rajojen ulkopuolella – mutta kun tulevat EU-alueelle, ei voida samaa rahaa käyttää samaa välinettä, ei voi antaa samaa elintarviketukea, että tilanne on omituinen. Me vain tässä haluamme, että saamme luvan kattaa sisäisetkin seuraukset ulkoisesta kriisistä, että voidaan tehokkaasti täytäntöönpanna maahanmuuttopolitiikkaa. Kuten tiedätte, varat siirretään erityisrahastoon – sisäisistä politiikoista. Sen te olette jo ennenkin nähneet. Ja te saatte täyden raportoinnin ja seurannan, ja kun me hallinnoimme näitä, ja totta kai se vastuuvapauden yhteydessä hoidetaan myös. And we have to... Olemme esittäneet myös, että lisätään parlamentin oikeutta erityisrahastoja perustettaessa. Siitä varmasti kuulet enemmän iltapäivällä. Ja sitten vielä virtaviivaistamisesta. Ei tässä tietoa katoa, vaan kasaamme sitä yhteen järkevällä tavalla kahden momentin kohdalla, missä tarvitaan tietoa, miten talousarvioesityksen kohdalla ja vastuuvapaudessa. Kaikki tieto kasataan yhteen, jotta se olisi jotenkin järkevää, niin että te pystyisitte vertailemaan tietoa kaikissa näissä raporteissa, jotka ovat tulossa. Me olemme esittäneet ensinnäkin EU-tason rahoitusvälineet kolme raporttia, nyt jatkossa yksi. Arviot 208 artiklan nojalla, nyt kaksi asiakirjaa, jatkossa yksi. Talousarvion toteuttamisraportti kuukausittain tai neljännesvuosittain kuukausiraportti säilyy, eli siinä tietoa katoa varmentaa mihinkään. Suoritus sen jo selitimmekin. Keräämme kaiken tämän yhteen, yhteen kertomuksen, missä on kaikki tieto, joka aikaisemmin oli 318 artiklan nujalla tehdyssä ja yhteenvetokertomuksessa. Lopuksi vielä toteaisin, että emme halua mitenkään heikentää hyvää rahoitushallintoa, varanhoitoa. Tämä on esimerkki myös tästä halukkuudestamme vahvistaa painotamme petosten torjuntaa, epäsäännönmukaisten kustannuksien torjuntaa, niin että me havaitaan nopeammin. Me pyrimme puuttumaan myös veronkiertoon ja eturistiriidat on huomioitu säännöissä, se oli tärkeä esittelijälle. Eli kaiken kaikkiaan toivottavasti voimme vielä taivuttaa teidät tämän taakse. Kiitos. Si. Kiitos. Kiitos alustuksesta, joka oli varsin kattava koskien kaikkia ehdotuksia, jotka ovat asetusehdotuksessa. Rova Kresle, haluatteko jotain yleisempää kertoa tästä, täydentää ehkä tätä kuultu alustusta? Ja, vielen Dank nochmal. Also ich weiß wirklich, dass... Paljon kiitoksia. Tiedän, että tämä on monimutkainen tehtävä. Erityisrahastoihin liittyen minun täytyy sanoa, että minun arvioni on erilainen kaiken kaikkiaan. Se, että tämä rajattaisiin vain maahanmuuttokysymyksiin esimerkiksi, olisi perusteltua, mutta me emme voi valvoa näiden erityisrahastojen yhdistämisen vaikutusta tai seuraamuksia. Jos näitä esimerkiksi siis yhdistämme, jos äm, tuet kuuluvat näihin rahastoihin, äm, niiden osalta täytyy olemassa olevia sääntöjä kunnioittaa. Kauhukseni minä näen, että näistä rahastoista katoaa jatkuvasti vastuullisuutta. Mielestäni siksi tukien siirtäminen erityisrahastoihin on siis suuri virhe. Te tarkastelette tulevaisuutta melkoisen rohkeasti. Te sanotte, että yhteisrahoitussääntöjä täytyy muokata, mutta kuka tulee takaamaan sen, että rajat yhteisrahoitukselle – tulevat kunnioitetuiksi. On hyvin vaikea valvoa näitä asioita. Meillähän on säännöt, mutta todellisuudessa kuva on aivan erilainen. Meidän täytyy löytää jotakin uutta. Pahoittelen, minun on pakko korostaa tätä asiaa. Kun me tarkastelemme sitä, mitä täällä määritellään, meidän pitää myöskin tarkastella sitä, mitä todellisuudessa maailmassa tapahtuu. Yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että meidän pitää toimia yksinkertaisemmin, ähm, eikä palvella niitä ihmisiä, jotka haluavat sääntöjä kiertää. Meidän on todella tehtävä edunsaajien eteen jotain muista, mutta muista asioista vielä puhuttava myös teidän kanssanne, sillä minä olisin halunnut kyllä tietää, miten tämä siis tehdään epäsuoran ja suoran hallinnoinnin kanssa tai kohdalla kaikilla tasoilla jotta tiedämme, että nämä ehdotukset ovat myös toteuttamiskelpoisia. Kyllä jäsenvaltiot tästä jaetusta hallinnoinnista varmasti ovat iloissaan, iloissaan ja tilaavat jo champanjatkin. Tämähän on muuten osa ongelmaa, siis se, että toteuttaminen kestää niin kauan. Jos nyt yritämme tämän saada hallittua, ja jos sitten sanomme, että kaikki varat tavallaan laitetaan yhteen pottiin, niin eihän, emmehän me silloin enää pysty palvamaan asioita. Se olisi virhe ja me tarvitsemme jonkinlaisia takuita. On hienoa, että herra Welsh tilintarkastustuomioistuimesta on myös täällä. Kyllä, odotamme innolla myös tilintarkastustuomioistuimen raporttia, sillä tilintarkastustuomioistuimen on autettava meitä ymmärtämään muutamia asioita. Toivottavasti saamme sieltä suosituksia myös. Olemme nyt tärkeällä tiellä. Harmi, että meillä ei ole aikaa. Minä tai me yhdessä esitämme mietintömme 9. maaliskuuta, mutta en tiedä, miten tätä aikataulua muuten ö, yritettäisiin pitää yllä. Kun kerran omia varoja ei oikeastaan ole talousarviossa, kaikki tulee jäsenvaltioilta. Yhtälö on yksinkertainen. Ne he haluavat ne takaisin viimeistä penniä myödä. Tämähän on tavallaan tulojako talousarvio. Sitten pitäisi jotenkin helpottaa palauttamista ilman, että siinä on turhia mutkia matkassa. Herra Ashworth, haluatteko jotain esittelijänä lausua? Um, yes, very briefly. Kyllä hyvin äh, lyhyesti, hyvä puheenjohtaja, minulla on pari asiaa, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin uskoakseni meidän täytyy ähm, vakuuttaa komissiota, että me tuemme sitä, mitä he haluavat äh, ähm, saada aikaan. Ja paljon kriittisiä kommentteja aivan oikeinkin tässä kuultiin, sillä me tarvitsemme tätä vakuutusta. Me kyllä eräitä heidän aloitteistaan tuemme, mutta minä haluaisin... Ähm, omalta osaltani vakuutuksia liittyen näihin kontrolleihin. Esimerkiksi kun ajatellaan kiinteitä korvauksia, tämähän on komission ehdotuksessa mukana, minä uskon, että komissio järjesti asiasta suurten sidosryhmien kanssa kuulemisen viime vuonna ja sidosryhmät totesivat, että kyseessä oli erityisen korkean riskitason ala kuinka me tämän ratkaisemme. Monet kollegat puhuivat äh, erityisrahastoista, niistä puhutaan tänään iltapäivälläkin. Tarkoituksessa ei nyt ole äh, tätä ehdotusta torpata, mutta me haluamme lisää selvyyttä siihen. Kolmannekseen olen hiukan epävarma tai epäröivä vielä esirin suhteen ja äm, rakennerahastojen ja rahoitusvälineiden suhteen. Muistan, kun esir luotiin hyvin selkeästi, se ei ollut tuolloin rakennerahastojen laajentuma. Se tuotiin aivan selkeästikin mukaan, että voisimme vastata uuden sukupolven haasteisiin ja uuden sukupolven mahdollisesti enemmän riskejä sisältäviin investointeihin. Minä haluaisin nyt vakuutuksen siitä, että tässä ei ole kyse siitä, että ESIR liitettäisiin rakennusrahastoihin. Haluaisin että vakuutuksen siitä, että se säilyy alkuperäisen kaltaisena eikä sitä vesitetä tässä. Mitä tulee sitten virtaviivaistumiseen, tuen tätä täysin ja ymmärrämme kyllä, minkälaisia hyötyjä asiasta olisi. Kiitoksia. Pirinski. Herra Pirinski. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Ensinnäkin esiristejä eri rahastoista. Kannustaisin kovasti komissiota harkitsemaan uudelleen tätä, näitä perusteita, joita me juuri kuulimme. Nimittäin, että rakennerahastojen sääntöjä pitäisi linjata ää, esir Rin sääntöihin, sillä markkinat haluavat tätä. No selkeästi, kuten puheenjohtaja sanoi, talousarviossa on kyse siitä, että jaetaan rahaa. Esimerkiksi talousarvion, talousarvio kohesiopolitiikan kohdalla ei palvele markkinoita, vaan sitä suurempaa tavoitetta, että luodaan kohesiota ja vähennetään eroja alueiden välillä ja vähennetään taloudellisia ja sosiaalisia eroja muun muassa. On täysin naurettavaa sanoa, että koko tämä rakenne toiminta yhtäkkiä sopeutettaisiin siihen, mitä Ashworth juuri sanoi. Nimittäin siitä tehtäisiin tällainen hankekohtainen korkeariskisten hankkeiden rahoitusohjelma. Sehän olisi aivan naurettavaa. Toiseksi toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Olemme kuulleet, että perussopimuksessa puhutaan toteuttamisessa, mutta komission edustaja on koko esitelmässään puhunut hallinnoinnista, managementista. Onko hän tässä nyt ristiriidassa perussopimusten kanssa? Selkeästi Kyse on hallinnoinnista, jotta voidaan kattaa perussopimuksen vaatimukset talousarvion toteuttamisesta, niin pitäisikö nyt tässä puhua sen hyvästä varain hoidosta, eli sound financial implementation olisi tämä muoto, eikä sound financial management. Olemme kuulleet myös, että no meillä on täydet valtuudet, mutta liitteessä kolme sanotaan, että vaikka komissio hoitaa näitä varoja. Ne ovat EUn talousarvion ulkopuolella, eli varojen käyttö noudattaa siksi omia sääntöjään, sääntöjä, jotka on sovittu komission ja muiden varainantajien välillä. Ja sitten omista varoista ja resursseista, no sanotaan, että tarvitaan siksi erityisrahastoja, mutta nämä erityisrahastothan ottavat varoja talousarviosta ja varoja on mennyt myös monista ohjelmista, jotka on ohjelmoitu. Jos katsotaan esimerkiksi Afrikka-erityisrahastoa, niin kokonaissumma on 1 miljardi 981 miljoonaa. Ja tästä talousarvion osuus on miljoona 890, miljardi 899 miljoonaa ja jäsenvaltioilta vain, mu, vain pieni osa. Eli tässä sanotaan nyt sitten, että no tarvetta on ja sitten yritetään mobilisoida varoja talousarviosta, joka, jossa on rajansa, mutta sitten nämä varat menevät sellaisen erityisrahastoon, jota ei voida valvoa kunnolla, eihän se ole oikein. Merci pour... Euh, Kiitos. Herra Olbricht. <clears throat> Just, just to follow. Vähän jatkaisin tuosta, ei se ole kohtuutonta. Näin se sujuu, ei se ole sattumaa. Ei se ole sattumaa. Tämä logiikka koko järjestelmässä, en usko, että se ihan sattumaa on. Tässä halutaan muuttaa nimenomaan EU-rahoituksen rakennetta. Me puhumme tästä täällä. Ei puhe ole tekniikasta, vaan koko filosofian muuttamisesta. Rahaa siirretään talousarvosta muihin välineisiin. Eli varanhoito muutetaan. Iltapäivällähän siitä puhutaan. Mutta yksi asia tehtäkö selväksi. Olen aivan samaa mieltä Richardin kanssa, että alusta lukien Esir oli ihan eri juttu kuin rakennerahastot. Se oli riskaapeleita hankkeita varten. Mitä nyt sitten esitetään on, että jos tämä pitää kyllä ihan paikkansa, tähdentäisin myös komission kommenttien merkitystä nimittäin, että on eri vaatimukset on erissä ja esirissä. Eihän sitä voida ollenkaan hyväksyä, eri vaatimukset. Aika helppoa päästä esiriin kuin sen sijaan erissä. Eli on taipumuksena muuttaa hankkeita e-, eristä esirin suuntaan tiet, jotka ovat riskaapeleita hankkeita, innovatiivisia hankkeita. Eli siirretäpän hanke eristä esirien. Nyt me esitämme, että siirretään rahaa PK-yrityksiltä, kun se ei toimi oikein hyvin rakennerastoissa, pannaan se esirien. Onko se tilapäistä vai ihan pysyvä ratkaisu? Halutaanko tässä talousarvon rakennetta muuttaa vai luoda väliaikaisia välineitä niin, että voidaan tällaisia rakenteita luoda, jotta selviydytään. Ei mennä käsiriin, että se on helpompi käyttää nopeammin. Tuskin siitä pysyvä mekanismia voidaan tehdä. Ei pitäisi väliaikaisen pohjalta, vaan pysyvän pohjalta toimia. Ehkä ymmärsin väärin. Mutta tältä se kyllä näyttää, mikä kuin exit-strategialta. Me Tästä huomaatte, miten Esir syntyi herra Juncker, tulee komission puheenjohtajaksi. Hän huomaa, että kymmenen vuoden ajan on puutteita investoinnissa. No, sitten hän käynnistää, kun rahaa ei ole talousarviossa, niin polkaistaan vauhtiin vipuväline, pelkkää rahoitusta siis, Rakennerahastosta ei haeta, koska se on jäsenvaltiolle ja siihen ei kosketa, kun toteutetaan MRKta, niin oikein pannaan 80 prosenttia sivuun yhteistä maatalouspolitiikkaa varten ja rakennerahastoja varten, kohesiota varten. Ja siihen ei kosketa. Jokainen jäsenvaltio haluaa kyllä omansa takaisin. Jokainen kyllä myös tarkastaa, että saa oman rahansa takaisin. Tavallaan nollasuma peliä talousarviossa. Eli rahaa haetaan siitä, mikä oli ylikansallista horisontti 2020 verkkojen Eurooppa, niin että sitten pannaan tähän lippaaseen rahaa, että 21 miljardia, 5 miljardia investointipankilta ja 16 talousarviosta ja kolme kertaa se, ja sitten vielä lainat, ja viidellä kerrotaan se, jos pystytte käyttämään tätä. Yksinkertaistamisessa joskus kannetaan huolta asioista, jotka on vähän sivuseikkoja. Ajattelen omaa departementtiani. Esimerkiksi siellä haluaa tukea kummikaupunkitoiminnalle. No kyllä se mahdollistaa. Meillä on eh, kansallisen Eurooppa-ohjelma. Hän saa paperit ja 50 tuntia täyttää niitä ja lähettää komissiolle. Ja hänetä sanotaan, herra, me arvioimme hankettanne, saitte pisteet 50 sarasta, koska piti saada 75, jotta tukea voi saada. Kyse oli vain tuhansista euroista. Onko mitään järkeä näin paljon turhauttaa ihmisiä, antaa vähän rahaa, eikä ruveta nyt sitten yksityiskohti puuttumaan, ei panna sitten Coca-Cola 12 euroa. Joskus täytyy tajuta, milloin puuttua, milloin ei. Jos on kerran toissijaisuutta, niin ehkä joskus pannaan se jäsenvaltioiden hoidettavaksi eikä unionin hoidettavaksi, koska siitä tulee kamalasti paperipinoja ja sitten tulee aika hirveämäinen vaikutelma EUsta, se joka on kummikaupunkitoiminnassa, että hän on kuitenkin tehnyt ihan kaikkeensa eikä saa mitään mahdollisuutta kuitenkaan, kun sai 50 pistettä sadasta, eikä 75. Tässäkin tarvitaan yksinkertaistamista. Tai joskus on parempi olla tekemättä kokonaan, kun ajatellaan, että ei pk-yrityksen voida hoitaa Brysselistä käsin. Se on parempi, että paikalliset pankit hoitavat sen. Mutta Brysselistä käsin se on aika hankalaa. Eli varmasti tässä täytyy miettiä, meidänkin poliitikkojen täytyy vähän miettiä. Muuten teemme ihan kaiken. Mukaan lukien se, joka kuuluu toissijaisuudenkin piikkiin. Ja siksi etäännytään unionista ja annetaan toiveita, joilla me ei pysty täyttämään, tai sitten työllisyyttä kyllä saadaan aikaan komissiossa, hallinnon parissa ja telintarkastuksessa, ja, mutta sehän käy ihan naurettavaksi. Ehkä pikkuohjelmat ovat niitä ongelmallisia. Ehkä ne hoidetaan pois, ehkä sitten kertakorvauksena – koska hallinto on järkyttävää. Ajatellaan sitten virheastetta, eivät ne ole edes virheitä, se on ihan vain ymmärtämättömyyttä. Todella mielenkiintoista, herra komission edustaja. Aika lupavaa. Mutta meillä on ihan sama homma kumppaisellakin. Totta kai te yritätte sanoa, että nyt pitää vain sulkea hanat, ettei ole sitten ongelmia. Mutta ei siitä näin selvitä. Eli yksinkertaistetaan, yksinkertaistetaan. Kuinka monta sivua olikaan? 780 sivua. Tämähän nyt on ihan pilakuvaa. Eli kymmenen sivun kiitos tämä asetus. Ihan niin kuin meidän mietintömmekin. Herra Böger, Rova Beres, he tekevät tästä kyllä ehkä kolmen sivun mietinnön. Mutta täältäkin lähtee mietintöjä, jotka on 40-50 sivua ihan täysin käsittämätöntä tekstiä. Viisi veisataan, koska ei sitä voi ymmärtää. Kyllä se paljon työllistää. Ja siksi täytyy miettiä tätä eurooppalaista lisäarvoa. Lisäarvo ja kyky puhua kansalaisille. Kun puhutaan kansalaisille kunnolla, niin sitten kääntävät katsensa hallitusten ja valtioiden päämiehiin. He ovat, heillä on aina vaalit tulossa. Ja siksi he eivät edes ajattele vaalien jälkeistä aikaa. Ja sitten syytetään Eurooppa. Tässä täytyy päästä irti. Tämä toinen puoliskon tosi kiehtovaa varmastikin tällä kaudella. Herra Valbruk, viimeiset sanat. Merci, Monsieur Président. Je pas la prétention de conclure. Je veux simplement... Eh, kiitoksia. Minä nyt teen äh, eh, eh, tällaista yhteenvetoa vastaan vain viimeisimpiin kysymyksiin äh, asiantuntijoihin ja riskiarviointiin liittyen. Me äh, valikoimme nämä asiantuntijat saman tavoin kuin nykyisin äh, tutkijus, tutkija-asiantuntijat äh, valitsemme. Eli tarkastelemme asiantuntijoita kullakin alalla, valitsemme heidät täysin avoimella läpinäkyvällä tavalla. Avoimuus jälleen kerran tässä on tärkeää. Ähm, mitään puolueellista riskiä tässä ei ole. ESIR on tärkeää. Myöskin tärkeää, että jäsenmaat voivat siirtää varoja tämän antamani esimerkin mukaisesti, kun viittasin kansallisiin ohjelmiin ja kosmeen. Nämä ovat poikkeuksia. Emme sano, että nämä ovat mitään rakennerahastojen toimeenpanon tyypillisiä esimerkkejä. Me vain haluaisimme joustoa, jotta voitaisiin käyttää näitä rahastoja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jälleen kerran nämä kaksi mahdollisuutta, joita ehdotamme, aktivoituvat vain, jos jäsenmaa niin päättää. Mikä on, tämähän on parasta vakuutusta, minkä voimme antaa kansallisen kuoren osalta jäsenmaalle. Meidän pitää nyt tarkastella näitä asioita. Oikeassa valossa ne eivät ole mitään politiikan päävälineitä. On sellaisia aloja, joilla eri ja esirahastot voidaan yhdistää nimenomaisesti niillä aloilla, jolla tämä tulee luomaan kehitystä tietyn jäsenmaan alueilla. Tämä on mahdollisuus, sitä ei pidä heittää pois kokonaan, mutta se ei ole mikään pääasiallinen politiikan väline. Ja sitten erityisrahastot, en muista sanoneen, että erityisrahastot olisivat osa Euroopan unionin talousarviota. Sanoin ja vahvistan tämän, että sisäinen tarkastus komissiossa, komission sisäinen tarkastusyksikkö on pätevä tarkistamaan erityisrahastot eh, ja te saatte täydet kertomukset erityisrahastoihin tehdyistä tarkastuksista. Eh, niiden käyttö on täysin vastuullista, tämän minä sanoin ja myöskin teitä kuullaan kaikista sellaisista tilanteista, jossa näihin erityisrahastoihin yhteisöohjelmista ohjataan varoja. Me voimme siis parantaa asioita ja me ehdotamme, että olisimme läheisemmin näissä erityisrahastojen kehittämiskysymyksissä mukana ja että näitä erityisrahastokysymyksiä ja myöskin esimerkiksi Turkin erityisrahastoahan me käsittelemme myöskin tänä iltapäivänä. Mutta jälleen kerran siis eh, uskoakseni tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon vipuvoimaa tähän työhön. Kiitos. Voilà. Myös... No niin. Ja miten vaikutusta sitten mitataan? Mitkä ovat vaikuttavuuden indikaattorit? Rouva puheenjohtaja. Ja, vielen Kiitos paljon. Haluaisin kiittää sydämellisesti tästä keskustelusta kollegoiden kanssa. Kiitos kommenteista, jotka saimme kuulla. Oli tärkeää myös nähdä, minkälaista kantaa täällä muodostuisi. Haluaisin myös kiittää komissiota. Varmasti saamme tästä hyvän tuloksen aikaiseksi. 9. maaliskuuta mietintömme valmistuu. Olisi hienoa, jos nyt voisimme aloittaa kokoukset varjoesittelijöiden ja niiden kanssa, jotka, joita tämä asia kiinnostaa. Täällä on nyt esitetty tärkeitä kysymyksiä tänään, niihin pitää vielä kiinnittää huomiota. Talousarvion valvontavaliokunta järjestää myös workshopin, jossa puhumme näistä monista kysymyksistä ja varmasti kutsumme myös budjettivaliokunnan kollegat mukaan. On hienoa, että voin olla jäsen kummassakin valiokunnassa. Ennen kaikkea tänään näyttiin, että se on hyvin hyödyllistä. Kiitos vielä tästä keskustelusta. Kiitos, herra Selvä. No niin, näin tässä ollaan lähdetty tarttumaan erittäin rakentavan haasteeseen. Teknisine piirteineenkin, mutta mitä suurimmassa määrin myös poliittinen aihe, sitä on korostettava. Erityisesti se on poliittinen. Poliittisesti täytyy meidän tietää, mitä me haluamme ja mitä emme halua. Tässä täytyy olla tiukkana ja käytännönläheinen. Mitään ei saada aikaan ilman luottamusta ja riskinottoa. Joskus täytyy hyväksyä riskinottokin. No niin, uudelleen vielä hyvän uuden vuoden toivotukset niin, että tämä olisi onnellinen vuosi, hedelmällinen vuosi. Päätämme kokouksen, jatkamme viikkeero 15 työpajan parissa budjetti Kalaksin seurassa.